Sitten herra Marinesku mietintö, Euroopan instrumentointipankin vuosikertomus. Toivotan tervetulleeksi EIPn pääjohtajan herra Hoijerin tänne. Tervetuloa ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esitteli herra Marinesku olkaa hyvä.